I take the that the communique, which is a... Kirjaan ylös tämän tiedon anto, kuten sanoi liittyen edustaja Bain sanktioon, on following the establishment of the facts. And now with this... seurausta tosiasioiden toteamisesta.